Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen Hyvät kollegat, aloitamme nyt äänestykset. Aloitamme kollega Valkarsel Sison mietinnöllä. Odotan vielä muutaman sekunnin, että tilanne täällä istuntosalissa hieman rauhoittuu. Wir haben lediglich eine namentliche Abstimmung. Meillä on nimenhuuto äänestys edessämme. Herr Kollege Dartmouth. Edustaja Dartmouth. Uh, Mr. President, I just wonder if... Herra puhemies, minä nyt ihmettelen, että onko ihan ok, että tässä onnitellaan komission entistä puheenjohtajaa Barrosoa siitä, että hän on saanut työpaikan Goldman Sachsilta. Ja myös haluaisin ilmaista huolestuneisuuteni siitä, että hänen eläkkeensä komission entisenä puheenjohtajana ei näköjään ole riittävä. Onko tämä nyt ihan oikein?